Bonjour. Hyvää huomenta kaikille. Eilen meillä oli hyvin tiivis kokous. Siellä oli paljon esityslistakohtia ja tänään jatkamme kokousta. Meillä on tänäänkin hyvin tiivis kokous ja siellä eh, toisena kohtana esityslistalla on äänestys, joka koskee 2010 talousarviota, sisä- ja oikeusasioissa, joka on tämän eh, libe valiokunnan eh, toimivaltuuksia. Tämä äänestys pidetään kello 9.30, jotta mahdollisimman moni valiokunnan jäsen tulee sitten osallistumaan. Mutta ensimmäinen kohta esityslistalla tänään on näkemysten vaihto aiheesta, jonka esittelee Renate Weber. Ja asia koskee toimivaltaristiriitojen estämistä ja ratkaisemista rikosoikeudenkäynneissä. Tämä on toinen kerta, kun parlamenttia pyydetään antamaan kannanotto tässä asiassa lainsäädäntöehdotuksessa. Ja nyt meitä pyydetään tätä lausuntoa loppuvaiheessa, kun on valmisteltu tätä puitepäätöstä, joka kuuluu kolmanten, kolmannen pilarin asioihin, joihin parlamentti osallistuu. Nyt ensiksi kuulemme esittelijää, edustaja Weberiä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tämä puitepäätös, sillä on ollut varsin jännittävä matka takanaan. Se tuli useampan jäsenvaltion aloitteena. Sitä johti Tsekin tasavalta, jolla silloin oli unionin puheenjohtajuus. Minä kirjoitti mietinnön ja sitten neuvosto itse asiassa hyväksyi täysin erilaisen tekstin ja, ja pyydettiin, että parlamenttia uudelleen kuultaisiin. Ja siksi tämä puitepäätös luonnos on jälleen parlamentissa, koska meidän täytyy käsitellä tätä uutta versiota. Minä aion nyt olla paljon helläkätisempi tämän puitepäätöksen suhteen kuin Utrehtin yliopiston rikosoikeudellinen asiantuntijaryhmä, jota komissio kuuli. He aivan suoraan sanoivat, että tämä ehdotus pitäisi vetää pois, koska se ei tuo mitään edistystä asiaan totuus on se, että jos katsomme tätä tekstiä, niin sen lisäksi, että sillä on todella pitkä otsikko, me emme tule löytämään mitään, jolla toimivaltaristiriitoja voitaisiin ehkäistä. Sieltä voitaisiin ehkä käsitellä toimivaltuuksien jakamisen suhteen ja sitten päätösten jakamisen suhteen näiden toimivaltuuksien mukaan. Ja on hyvin vaikea sanoa, miten näitä toimivaltaristiriitoja voitaisiin ratkaista. Siksipä tämä mietintö, jonka olen luonut, käsittelee useita kysymyksiä, jotka minun mielestäni voisivat parantaa tekstiä, tehdä siitä toimivamman. Ja jotkut niistä kuvastavat Libe-valiokunnan lähestymistapaa viime vuosina, mitä tulee ähm, syytettyjen tai epäiltyjen ihmisoikeuksien puolustamiseen. Kuusi ihan lyhyttä kohtaa ottaisin esille tästä mietinnöstäni. Ensinnäkin, kuten sanoin, tässä luonnoksessa ei ehdoteta minkäänlaista mekanismia, jolla voitaisiin ratkaista toimivaltaristiriitoja. Se ainoastaan luo eräänlaisen kuulemismenettelyn, mutta siinä ei ole oikeudellisesti sitovia määräaikoja ja minä tässä mietinnössäni kuitenkin sitten otin vapauden mainita joitakin määräaikoja. Tärkein asia tässä on se, että euro just otettaisiin mukaan toimivaltaristiriitojen ratkaisemiseksi. Eurojaosto just on mielestäni oikea virasto käsittelemään tämän tyyppisiä ongelmia, ei vain niillä osa-alueilla, joissa Eurojustilla on toimivaltuuksia, eli siis rajat ylittävässä Äh, vakavissa rikoksissa, vaan kaikissa kysymyksissä, jotka saattaisivat aiheuttaa toimivalta ristiriitoja. Koska jos meillä on tämä nebis in idem periaate, äh, se on tietenkin erittäin tervetullut, mutta se ei ole riittävästi, jotta voitaisiin varmistaa, että ähm, sama rikosta ei tutkita kahdesti ja henkilö ei tiedä äh, sitten ähm, missä päätös tehdään ja missä oikeudenkäynti käydään. Toinen asia liittyy siihen, että syytetin pitäisi saada mahdollisimman paljon tukea. Tämä siis tarkoittaa, että että e, ei ainoastaan, että hänelle kerrotaan tästä mahdollisesta toimivalta ristiriidasta, vaan myöskin siitä, että hänelle annetaan oikeus e, e, tehdä vetoomus tuomiosta, joka on annettu, koska kyse on kuitenkin hänen oikeuksistaan. Ja sitten tulee henkilöön, jota syytetään. On tärkeää, että hänen henkilötietojansa suojataan. Tämä teksti, jota tässä ehdotetaan, on mielestäni liian epämääräinen, mitä tulee yksityiskohtiin. Äh, haluan, että henkilötiedot, jotka julkaistaan, rajoitetaan ainoastaan nimeen ja osoitteeseen eikä mitään muita tietoja julkaista. Löydätte mietinnöstä useita tarkistuksia, jotka selventävät tekstiä ja joilla halutaan varmistaa, että ainoastaan oikeusviranomaiset saavat käsitellä toimivalta ristiriitoja eivät mitkään laiset, minkäänlaiset muunlaiset viranomaiset, vaan ainoastaan oikeusviranomaiset. Eli tämä tarkoittaa tuottajaa, tarkoittaa tuomaria ja syyttäjää. Ja päätän tämän lyhyen esitykseni siihen, että tämä ehdotus ei käsittele laisinkaan negatiivisia toimivaltaristiriitoja ja mielestäni tämän asian suhteen pitäisi tehdä jotain. Te teistä, jotka eilen olivat paikalla, minä kysyin Ruotsin oikeusministeriltä epäjohdonmukaisuuksista tämän tekstin ja erään toisen luonnoksen välillä nimittäin ähm, oikeudenkäyntiin menettelyjen siirtoa koskevan päätöksen välillä. En tarkoita sitä, etteikö meillä voisi olla kahta puitepäätöstä, mutta niiden pitäisi olla johdonmukaisia äh, toist toisiinsa nähden. Tämä toinen ehdotus on paljon paremmin luonnosteltu, siinä on selkeitä ratkaisuja ja kun on kyse ihmisoikeuksien suojasta, niin se on kyllä luonnosteltu huomattavasti paremmin. Tämän ehdotuksen suhteen parasta olisi, jos neuvosto muuttaisi sitä. En tiedä, onko se mahdollista. Minusta vaikuttaa siltä, että neuvosto jostain syystä haluaa mahdollisimman nopeasti hyväksyä tämän. Mutta mielestäni on tärkeää, että tämä parlamentti hyväksyy tämän lausunnon sen suuntaisesti kuin minä sanoin, että voisimme ainakin lähettää neuvostolle viestin, että mitä me haluaisimme toimivaltaristiriitojen suhteen tehtävän. Toivottavasti komissio ja neuvosto voisivat antaa vielä vähän lisäselvityksiä. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Weber. We thank you for your work. Any comments on that? Kiitoksia. Onko kommentteja esitettävänä tähän? Yes, we're taking note. Ah, yeah. No, tämä panan merkille. Seems that first to raise a hand, Mrs. Ludford. Ja sitten edustaja Ludford. I didn't want to jump ahead of en äh, halunnut tietenkään muiden varjo, tai varjoesittelyiden varpaille astua tässä, mutta joka tapauksessa kiitos Renate Weberille tästä hänen tekemästään työstä. Ja äh, äh, täytyykin käydä ää, tarkistelemassa näitä kommentteja. Äh vastuuvaliokunnasta, joka on vielä terävämpää kieltä, mitä tässä kuultiin. Tarttuisin hänen viimeiseen kommenttiinsa. On kummallista, ellei, ellei, ellei tämän ehdotuksen ja oikeudenmenettelyjen siirtotekstin välillä ole mitään jatkuvuutta tai yhteen sopivuutta. Sitten täytyy asialle jotain tehdä, jos näin ei ole. Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta vallankaan emme ole mitään täydellisiä mutta äh, ainakin katsomme toivekkaana Lissabonin sopimuksen suuntaan, jossa äh, nämäkin asiat saataisiin normaalin lainsäädäntötoimen äh, piiriin. Se edesauttaisi avoimuutta, se mm, helpottaisi arviointia ja tässä nyt ei puhuta ollenkaan täytäntöönpanosta, mitä vaikea se, se todella onkaan, kuin äsken Eurojustin esityksestä kuultiin. Tilanne siinä on ankeahko. Äh, tässä kiinnittää huomiota äh, neuvoston äh, työn laatu, jos ei, tähän päästä, jos ei tätä johdonmukaisuustavoitetta ole saavutettu. Minä tuen lämpimästi edustaja Weberin kommentteja. Jot, jotkut näistä määräyksistä ovat ihan naurettavan heikkoja. Esimerkiksi vaikkapa ää, ää, mietinnössä ää, muutosesityksestä 11 ää, ää, sanotaan, että tällä pyynnön, ei pitäisi, pyynnön saamisen ei pitäisi kestää tarpeettoman kauan, without undue delay. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Öö, tässä eilen kuultiin, että yksi jäsenmaa Italia öö, nimettiinkin öö, sai tärväytymään kaksi vuotta johonkin tällaisen yhteistyöpyyntöön vastatessaan. Sanottaisin vaikka vain kahdessa viikossa tai 15 vuorokaudessa. Se olisi aika jämäkkä. Muuten Muutenhan tämä on ihan viraton koko asia. Sitten muutosesityksessä 14 jossa puhutaan epämääräisesti jäsenmaiden asianomaisista vira, toimivaltaisista viranomaisista, jotka sitten ottavat huomioon kaikki tekijät, joita he pitävät relevantteina – Eiköhän sinne nyt kannattaisi nämä kriteerit luetella, mitkä sitten otetaan näissä pohdinnoissa huomioon silloin, kun toimivaltakysymyksistä päätetään. Sitten hän tietysti on ihan oikeassa siinä, kun hän, hän puhuu tästä eh, Eurojustin konsultointi, mm, vel, konsultointi niin eh, selkeäksi tavoitteeksi, toisin kuin nykysanamuoto eh, on sanottu, jossa vain puhutaan konsultaatioissa, ei, ei pitäisi ottaa, pitäisi sulkea <laughs> ulos eh, mahdollisesti Eurojustin kanssa käytäviä, käytäviä konsultaatioita. Mitä ihme, ihmeellä perää sanailua tämä on? Kysy vaan. Miksi meillä sitä Eurojust, koko Eurojust on, jos ei sitä kerran käytetä? Jos me tule sitten, jos me kerran halua sitten panostaa tähän rajat ylittävään yhteistyöhön ja sen mahdollisuuksiin. Ei tässä kukaan halua kansallisen lainsää, kansallista lainsäädäntöä lähteä muuttamaan, muuttamaan, vaan halutaan, että viranomaiset voivat puhua keskenään. Ja, ja siinä tietysti lopullisena tavoitteena on tietysti se, etteivät, äh, etteivät, etteivät äh, rikolliset pääse kuin koira veräjästä Meillä on yhä isä, enemmän ehdotuksia koskien tiedonkeruuta, lisää asetuksia, lakeja näistä asioista, mutta sitten kumminkaan tätä perusyhteistyötä ei tehdä. määräykset ovat liian löysiä, vesittyneitä tai sitten ei niitä vaan panna täytäntöön ja sovelleta pilkulleen. Ja siitä tietysti vastuu on jäsenmailla Ja sitten Renate on siinäkin oikeassa, kun hän luettelee nämä, nämä menettelytapatakeet tässä. Ei ole mahdollista, että, että näitä neuvonpitoja pidettäisiin syytetyn ja tuomareiden pään yli ja lakimiesten työn yli siis pikemminkin. Eli pitäisi olla, konsultoida siitä, missä tätä oikeutta pitäisi käydä, ja meidän pitäisi olla selkeästi mukana kaikissa neuvonpidoissa, jotka koskevat tätä, näitä toimivaltakysymyksiä. Nämä menettelytapa ja, ja syytesuojatakeet ovat äh, epämääräisiä kaikissa jäsenmaissa, niin tähän nyt sitten pyritään parantamaan puheenjohtajan valtio Ruotsin johdolla. Kiitoksia edustaja Ladfordille. Muutama jäsen vielä odottaa puheenvuoroa puheenvuoroansa, mutta meillä on budjettiäänestys kello 9.30, joten muistuttaisin äh, teitä siitä, että pitäydytte kolmen minuutin puheajassa. Niinpä. Edustaja Makovei. Thank you. Uh... Kiitoksia. Minut nimitettiin varjoesittelijäksi tähän mietintöön EPP-ryhmästä. Aivan lyhyesti eh, tässä pyritään estämään tilanne, jossa eh, eri jäsenvaltioissa tuomitaan samasta asiasta eh, tämän päätöksen tarkoitus on estää sitä, että loukataan ne bis in idem periaatetta ja halutaan taata myös kunnan to- mm, oikeusistuinten kunnollinen toiminta eikä, ja se, että syntyy toimivaltaristiriitoja. Öö, haluatko sitten, mm, jos tilanne on se, että halutaan tutkia samasta asiasta eri jäsenvaltioissa, öö, syntyy ristiriita siitä, kenen pitäisi tutkia tai nostaa oikeudenkäynti. Varsinkin rajat ylittävässä tilanteessa saattaa syntyä tällaisia ristiriitoja ja mm, tässä kyse on nimenomaan siitä, että pitää ensin löytää viestintäreitit eri jäsenvaltioiden kanssa. Me olemme sitä mieltä, että pitäisi saada äh, tarkempaa sanamuotoa, jotta ei synny vääriä tulkintoja tai sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole hyödyllisiä ihmisten oikeuksia ajatellen. Minä olen tyytyväinen ajatukseen, että meillä on tietyt määräajat asetettavana ja halutaan nämä vastauksia tiettyjen määräaikojen sisällä. Me jätämme kuitenkin tarkistuksia, jotta saamme aikaan tehokkuutta sekä tutkimuksissa että oikeudenkäynnissä. Ja kun katsotaan, että rinnakkaiset rinnakkaiset oikeudet äh, kattavat nämä eri oikeudenkäynnin vaiheet ja varsinkin äh, hyvin varhaisessa vaiheessa, tutkintavaiheessa, tiedon vaihto poliisitasolla silloin, kun poliisi tekee tutkimusta – sen pitäisi olla mahdollista. Siihen olemme tyytyväisiä, koska se on näiden ihmisten etujen mukaista ja oikeuden etujen mukaista myös, että tällaiset ristiriidat ratkaistaan hyvin varhaisessa vaiheessa. Päätän tähän, koska meillä on aikapaineita. Me ne jätämme tarkistuksia mainitun määräajan sisällä. Thank you, Mrs. Kiitoksia edustaja Makovei. Muistutan vielä, että määräaikatarkistuksille on 9.9. Tarkoitus oli puhua siitä vielä keskustelun lopuksi, mutta vielä edustaja Albrecht. No, minä pu- yritän puhua ihan lyhyesti. Äh, periaatteessa tämä mietintö menee aivan varmasti oikeaan suuntaan, koska äh, kansalaiset tarvitsevat varmasti ennemminkin yhdenmukaisia oikeusjärjestelmiä kuin että on erilaisia oikeussuojastandardeja, koska oikeussuojastandardien täytyy olla syytetyille käytettävissä ja se tarkoittaa sitä, että korkeiden standardin täytyy olla voimassa jäsenvaltioissa, eikä tämän pidä mennä tällaisen vastavuoroisen tunnustamisen kautta, joka voi joskus olla epädemokraattista, vaan me tarvitsemme mindes, vähimmäistandardeja ja tämä voidaan saada aikaan ainoastaan, jos esimerkiksi ei ole kielirajoja, rajoituksia, että tietosuoja-oikeudet ovat voimassa ja tämä ehdotus ei varmastikaan tähän mennessä ollut riittävä siihen, joten mietintö on erittäin hyvä. Thank you. Kiitoksia. Ei enää lisäkommentteja uskoisin, että nyt olisi aivan reilua se, että me voisimme kuulla täällä Ruotsin puheenjohtajavaltion edustajaa ja komission edustajaa, joten olkaapa hyvä. Rova Asson Weber, joka edustaa Ruotsia, hänen pitäisi olla täällä paikalla. Yes, please. Thank you, you very much. Uh, Olkaa hyvä. And, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin kiinnostuneena äskeistä keskustelua. Ja jäämme kiinnostuneena odottamaan näitä tämän parlamentin äh, mielipidettä tästä toimivalta kiistoista. Tämän puitepäätöksen ja äh, oikeudenkäyntimenettely äh, ehdotuksen välinen eh, yhteys eh, kyseenalaistettiin eilen ja, eilen ja tänään äsken uudestaan. <clears throat> Eh, ministeriini eilen puhui näiden puitepäätösten kytkennästä. Ne ovat tietysti kytkössä toisinsa, mutta eivät toisistaan riippuvaisia. Ne, ne, ne kulkevat rinnan, mutta niissä ei välttämättä tarvitse olla samaa kattavuutta soveltamisalaa ja näin poispäin. Täydentävät toinen toisiaan. Nämä menettelytapa oikeudet ovat Ruotsin puheenjohtajakaudella yksi pääpainopistealueista. Ja siitäkin puitepäätöksestä odotamme lausuntoa parlamentilta. ja me sitä kiinnostuneena odottamaan lähitulevaisuudessa. Thank you. And on... Kiitoksia. Ja sitten Euroopan komission puolesta herra Andres Sagar. Thank you, Mr. Chairman. Eh, Kiitoksia no, puheenjohtaja. Aivan ensiksi minä haluaisin kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta, jota tarkastelemme nyt hiukan lähempää, mitä tulee tähän toimivaltaristiriitojen ristiriitoja käsittelevää päätöksiä. Me tuemme sitä komissiossa, mutta tätä pitäisi ajatella kuitenkin vasta ensimmäisenä vaiheena silloin, kun halutaan ehkäistä toimivaltaristiriitoja rikosoikeudenkäynnissä. Me aiomme antaa tästä asiasta laajemman ehdotuksen myöhemmässä vaiheessa. Yes, again, Mrs. Weber. Ja sitten lopuksi vielä Rova Weber. We... Kiitoksia oikein paljon. No, meidän täytyy määritellä tarkistuksen jätön määräaikaa ja tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme antaa tämän parlamentin mielipiteen. Kiitoksia. Thanks again. I remind that... Kiitos vielä. Muistutan vielä, että määräaika tarkistuksille on 9. päivä syyskuuta, joten Meillä on vielä tätä viikkoa jäljellä ja ensi viikon alkua, jotta ne päästään sitten tavoitteeseen. Yeah. As announced, there comes the time to... No <laughs> niin, äh, nyt meillä on edessä budjettiäänestys sitten. Tässä asiassa on tehty paljon töitä, jotta voimme nyt mennä eteenpäin äänestämään kaikista tarkistuksista, mutta ymmärtääkseni meillä on tässä tietty sääntö työjärjestyksessä, jossa viisaasti sanotaan, että minä itse, koska minä olen tässä nyt esittelijänä, minut on nimitetty esittelijäksi, budjettiasiassa. Niinpä. Minun täytyy antaa puheenjohtajuus jollekulle toiselle, joten pyytäisin, josko rouva Infeld olisi valmis johtamaan puhetta äänestyksen aikana. Olkaa hyvä. No, I, I, see. I think the first, <laughs> the first vice president. Niin ensimmäinen varapuheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja. onkin valmis nyt johtamaan äänestystä. <laughs> okay need the voting card. Yes, I got my voting card. Please, where do I do that? Ask the the members to insert their voting card so we can check. Yes. I've been reminded that Minulle muistutettiin siitä, että minun pitäisi pyytää kaikkia jäseniä laittamaan korttinsa, korttinsa tuonne äänestyslaitteeseen. Olkaapa hyvä. Kortin pitäisi olla laitteessa. No, niinku- Anteeksi, minulla ei ole kuin tämä vanha mukana. Voitteko re- rekisteröidä minun ääneni muun valtuuskunnan äänten kaltaisina? No. Sorry about that. Sí, por favor, señor Díaz de Mera. Sitten Díaz de Mera. Señor presidente, tengo... Niin puheenjohtaja, minulla on aivan sama ongelma kuin rouva Latfordilla. Niinpä minä äänestän äh, samoin kuin äh, poliittinen ryhmäni. Busutil. Edustaja Busutil. Yes, uh, it, it appears... Nä, vaikuttaa todellakin siltä, että parilla jäsenellä ei ole äänestyskorttia mukana Ää, pyydän, että heidän äänensä huomioidaan kuitenkin, erityisesti koska äänestys, kun äänestys on suljettu. Backlash, it'll be okay. Eh, no niin, jos tämä ei menettely tavallisesti ole ristiriidassa, niin se sopii. No, no, okay. This I so I should, I should, I should go somewhere else? No, you can stay here. Thank you. Si, uh, Irina, you come here.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 Let's start. Uh, no niin, voimme aloittaa äänestyksen. Hyvää huomenta kaikille. Meillä on aika paljon äh, sivuja täällä, niin kuin olette huomanneet, joten minäpä ehdotan, että jos kaikki ovat samaa mieltä, me äänestäisimme No niin, siellä on vielä yksi henkilö, jolla on ongelma. No niin, jos äh, kaikille sopii, me voisimme äänestää yhtenä pakettina tarkistuksista, jotka eh, palauttavat AT 2010. Eh, poikkeuksena ne tarkistukset eh, tai ne kohdat, joissa on useita tarkistuksia. Jos tämä sopii teille, niin me voimme siirtyä suoraan sivulle viisi. Eli nostakaa kätenne, jos teille sopii tämä, että äänestetään nämä yhtenä pakettina. Oikein hyvä, aivan selvä enemmistö. Joten kysymys kuuluu, kuka puoltaa näitä budjettikohtia, joissa palautetaan ATE? Nämä tarkistukset jatkuvat sivulle viisi saakka, eli kaikki nämä budjettikohdat. Kuka puoltaa? Kuka vastaan? Yksi vastaan. Entäpä tyhjää? yksi tyhjääni. Kiitoksia. Ja sitten ähm, siirrymme sivulle viisi. Äh, tässä budjetti kohta 18.02 0301 56 56 live-tarkistus Mainitsen nämä live-tarkistukset, koska näin on helpompi seurata. Eli 56-56 live-tarkistus äh, sivulla viisi puolesta. Ja vastaan. Se hylättiin. Ja sitten 56-52 puolesta. Vastaan. No niin, ehkä olisi parempi eh, tehdä niin, että ne, joilla on eh, kortit, käyttävät kortteja ja sitten muut eh, otetaan huomioon. Eli nyt avaan äänestyksen 56-52 tarkistuksesta. Kuka on puolesta? see It's strange because, the, system. don't see anything. 36. Okay, 36. Uh... Oikein hyvä. 36 ääntä. Mutta ei se toimikaan. Okay. We close the vote. We, we, close the, we close the... No niin, äänestys päättyy ja katsotaan nyt mikä ongelma on. Tämä oli siis tekninen äänestys, koska meidän täytyy nähdä, miten nämä laitteet toimivat. No nyt me aloitamme äänestyksen uudestaan. Esimerkiksi minun koneeni ei toimi, eikä sielläkään toimi. Meillä on toimimattomia koneita. Olen tosi todella pahoillani. Tämä ei helpota työtämme, joten meidän täytyy laskea. Täällä on liikaa toimimattomia koneita tänään. Eli jälleen kerran 56-52 äh, puolesta 25 puolesta, kuka on vastaan? against. 20 vastaan. Äänestääkö kukaan tyhjää? Ei tyhjää. Ja sitten menemme eteenpäin. 56, 43 puolesta. It's adopted 25 in... Hyväksytty 25 puolesta, 20 eh, vastaan. Eh, hyväksytty siis nyt 56, eh, 43 puolesta. Sin vastaan siis tyhjää, se hyväksyttiin. Ja tarkistus 56, 53 puolesta. 56, 48. Siis se raukeaa, jos 43 hyväksytään. Ja vastaan hyväksytty. Ja sitten tarkistus 56, 64. Ainoastaan huomautuksesta, kuka puoltaa, 17 in favor. 17 puolesta ja kuka on vastaan? Hyväksytty. Ei, vaan se on hylätty. 56, 58. Haluaisin äh, saada yksityiskohdat 56-64 äh, äh, tarkistuksen äänestyksestä. Kuinka paljon oli puoltoääniä? 20 puolesta, 23 vastaan. Seuraava äänestys 56-58 tarkistuksesta puolesta. Puolesta siis. Ja vastaan. Aivan selvästi hylätty. Sitten 56-44. Tässä on pyyntö kohta kohdalta äänestyksestä. Ensimmäiseksi äänestetään luvuista jos teille sopii, että lisätään kahdella miljoonalla eurolla viiden miljoonan euron sijasta CA ja PA. Nyt äänestetään tästä, kuka puoltaa. Ja vastaanet selvästi hylätty. Ja sitten me äänestämme, niin se hylättiin. Nyt me äänestämme viidestä miljoonasta. Nyt viisi miljoonaa, kuka puoltaa? Vastaan. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme kommenteista puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 56.12. Se raukeakin. 56.66 äh, ainoastaan huomautukset puolesta Sitten niin vastaan. Tämä hylättiin. Nyt tarvitaan luvut. puheenjohtaja, voisitteko kertoa äänestystulokset, eh, jotta saamme tietää tarkat luvut puolesta ja vastaan? 20 puolesta, 22 vastaan. We have uh, now the amendment. Ja nyt sitten eh, tarkistus 56-67 puolesta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 27. 26 or 27? 26, 26 I have. 26. And we had 25. Yeah. 25 to 26. 25. Uh... 25 puolesta, 26 uh, vastaan. Me menemme tämän hyvin äh, hitaasti läpi. Onko tekniikalle mitään tehtävissä, koska minkä tähden meillä on nämä laitteet, jos ne eivät toimi? Yeah. Sorry? Otherwise, we'll have to vote at some point again on the amendments of Mr. Iacolino. They are the only ones who have been so close. Mr. Busuttil, okay, please. Yes. Olkaa hyvä. I have to... Kiitos. Puheenjohtaja, täytyy tässä nyt äh, ilmeitä huolta, niin äsken kun oli äänet 20-22, nyt se onkin 25-26. Eiköhän nyt olisi syytä todella yrittää turvautua näihin koneisiin ja vain laskea sitten niiden äänet, joiden kone ei toimi. Selistys on tietysti se, että tässä välissä ei laskettu näitä tyhjiä ääniä ollenkaan sieltä puheenjohtajan pulpetilta näissä äänestyksissä. Sen vuoksi tämä äskeinen äh, ääni, äänestystulos oli numerollisesti erilainen, tiukempi samalla lailla tiukka, mutta eri, eri määrä ääniä annettiin siinä. No. Mi sembra che sia, si sia passati nelle ultime due votazioni da 40... Viime äänissä siirrettiin 42 henkilöstä äänestäneestä henkilöön ja heti sen jälkeen sitten 51 henkilöä äänesti Minusta ei nyt vaikuta siltä, että 9-11 ihmistä nopeasti tuli sisään tähän saliin näissä viime äänestyksissä 6 ja 7. Olisi hyvä nyt katsoa, että mitä tapahtui tätä edeltävissä äänestyksissä. We should try to check it Nyt tämä pitäisi yrittää tarkistaa koneellisesti vielä, koska meillä on nämä kaksi tarkistusta, jotka ovat eh, niin lähellä, ovat niin tiukkoja. Ja nyt tarkistetaan 56, 66 tarkistus ja sitten 56, 67. Nämä koneellisesti aivan ensiksi tarkistus 56, 66. Okay. Did you vote? I... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy.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 Niitä 42 kortista on 16 puolesta, 24 vastaan. Nyt me kysytään niiltä, joiden äh, kone ei toimi, nostakaa kätenne puolesta. Jos äh, valo on vihreä, se toimii, mutta jos se on punainen, niin se ei toimi, niin kuin minun. Okay, so we have... Hyvä. 19 puolesta siis. Ja kuinka moni on vastaan niistä, joiden kone ei toiminut? Kaksi vastaan. 26 vastaan siis. 26 vastaan, 19 puolesta, eli 50 ja kaksi tyhjää vielä. 56, 66 hylättiin. Ja sitten 56, 67 äänestys siitä koneellisesti 56, 67. Doesn't work. Okay, I, we close the vote. Nyt äänestys päättyy. Ja nostakaa kätenne, kuka puoltaa niistä, joiden kone ei toimi. Meillä on siis 20 puolesta, ja sitten vastaan ne, joiden kone ei toimi. Ja siitä tulee 28 vastaan. Ja tyhjiä ei ole. Eli hylätty. Nyt tulemme kompromissitarkistukseen yksi. Kuka puoltaa? Ja kuka vastustaa? Ja tyhjiä Tämä on selvä enemmistö. Se hyväksyttiin siis 56-68. Ainoastaan huomautukset puolesta. We should, we should. Nyt meidän pitäisi mennä sähköiseen äänestykseen. Äänestetään koneellisesti 56-68. Koneellisesti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 Ja nyt äänestys päättyy. Nyt ketkä puoltavat niistä, joiden laite ei toimi? Kolme. Eli 21, 22 puolesta. Kaiken, kaikkiaan siis 22. Ja kuka on vastaan? 26 vastaan, entä tyhjiä ääniä? Ei tyhjiä, eh, hylätty siis. Ja nyt tarkistus 56, 14 eh, puolesta. Ja tässä tarvitaan tämä koneäänestys, eli 56 56.14. Eh, tästä koneellinen äänestys. Maybe I can close. Yeah, okay we close the vote. E, äänestys päättyy. Tämä e, enemmistö on aivan selvä. 56, 69. Kuka puoltaa? Tässä tarvitaan jälleen koneellinen äänestys, eli äänestys alkaa. Minä pyydän teitä äänestämään koneellisesti. Ja sitten tiedetään, että meillä on kolme ja kaksi ihmistä, viisi ihmistä, joilla on ongelma laitteen kanssa. Ja sitten kysymme näiltä ihmisiltä, se helpottaa meidän tehtävämme. Eli koneellinen äänestys 56-69 tarkistuksesta. Ja äänestys päättyy. 17 puolesta 26 vastaan ei tyhjiä eli hylätty. Ja suullinen tarkistus. Tarkistus on mainittu tuolla listan lopussa. Kuka puoltaa, äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Please vote. Olkaa hyvä, äänestäkää. Ja tämä on suullinen tarkistus. Okay. Okay, we can close. Can we close the vote? Yes, we close the vote. Ja äänestys päättyy. Hyvä. 25 puolesta, 17 vastaan, kaksi tyhjää. Se on hyväksytty. 56, 73 vedetty pois, 56, 16 raukeaa. 56, 78. Tästä äänestetään koneellisesti. Olkaa hyvä ja äänestäkää. I close the vote. Äänestys päättyy. Siellä on kaksi puolesta, 41 vastaan. Ei tyhjä, hylätty siis. Tarkistus 56, 19. Äänestys alkaa. It's much easier to, go this way, right? Hmm? Yeah.

Tarkistus 56, 74. Siinä äänestetään luvuista. Äänestys alkaa. Yes, it's electronic vote. Tämä on siis koneellinen äänestys. 13 in favor. 13 puolesta, 31 vastaan, ei tyhjiä. Hylätty siis. Tarkistus 56, 71. ja äänestys alkaa. Please vote. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Please vote. Okay, I close the vote. No niin, äänestys päättyy.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 Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä. Meil, meidän ei tarvitse äänestää ö, huomautuksista, joten menemme tarkistukseen 5672. Äänestys alkaa. Kun äänestys alkaa. I close the vote ja äänestys päättyy. 36 vastaan 9 puolesta, ei tyhjiä, hylätty. Tarkistus 5627, äänestys alkaa. Some machine start working. Okay, We close 44. Okay, I close the vote. Ja äänestys päättyy. 42 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 56, 51, äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. 5661 ja 49 ovat samansisältöisiä. Koneäänestys näistä kahdesta alkaa. Don't, close yet. It's still what the Yes. Wait, wait, wait. 26 no? puolesta, 17 vastaan, yksi tyhjää. Hyväksytty siis. Ja tarkistus 5676, äänestys siitä alkaa. That's Immediately. Okay, I close the vote. Ja äänestys päättyy. 42 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä, hyväksytty 5677. Äänestys alkaa. Okay, we close the vote. Äänestys päättyy. 42 puolesta, ei vastaania, ei tyhjääniä. Hyväksytty siis ja sitten viimeinen tarkistus 5641. Äänestys alkaa. Okei, okay, I close the vote. Äänestys päättyy. 42 puolesta. Ei vastaääniä. Kaksi tyhjää. Se siis hyväksyttiin. Kiitoksia oikein paljon yhteistyöstänne. Kiitos.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 punto con intervento. Sì. Queridos colegas. No niin, olkaa hyvät, hyvät kollegat. Ja niin kuin ähm, tiedätte, meillä on aikapaineita, koska välittömästi tämän esityslistakohdan jälkeen meillä on kahdenvälinen kokous talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa ja käsittelemme SWIFT-järjestelmä kysymyksiä. Niinpä pyytäisin teiltä ymmärtämystä, koska aiomme, keskust- aiomme kuunnella nyt EUn terrorismin torjunnan koordinaattori terrorismin torjuntastrategiasta, terrorismin torjunnan strategian toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Pyydän ymmärtämystä, koska tässä aikapaineessa me kuuntelemme eh, mielenkiinnolla tätä eh, raporttia, mutta emme heti sen jälkeen voi avata keskustelukierrosta. Niinpä eh, valiokunnan jäseniä pyydetään kirjallisesti esittämään omat huomionsa tähän raporttiin, joka meille esitellään, ja sitten menemme tuohon SWIFT-asian käsittelyyn. Ja siinä on kutsuttu EUn sisäisiä ja ulkoisia asiantuntijoita mukaan. Niinpä me toivotamme tervetulleeksi EUn terrorismin torjunnan koordinaattorin Gilles de Kerkhoven. Hän on ensimmäistä kertaa täällä Libe-valiokunnassa sen jälkeen, kun uusi kausi on alkanut. Toivotamme hänet tervetulleeksi ja e, toivotamme hänelle onnea e, tehtävissään. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä kutsustanne ja tässä e, haluan pitää hyvin läheiset välit tähän valiokuntaan, erityisesti samoin kuin parlamenttiin kokonaisuudessaan, koska terrorismin vastainen taistelu se on tärkeä asia, jossa parlamentin, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien pitää olla kiinteästi mukana. Minä olen luottanut tähän valiokuntaan ja läheisiin suhteisiimme. Tässä kaksi edellistä puheenjohtajaa Kavada ja äh, Bede. Äh, ja nyt haluan jatkaa tätä laadukasta vuoropuhelua tämän valiokunnan kanssa. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Äh, olen pahoillani siitä, että me emme voi keskustella tässä yhteydessä, mutta olen valmis vastaamaan kysymyksiin, joita esitätte kirjallisesti. Tässä yhteydessä pitää muistaa kesän etäiskut Burgosissa kaksi kulonuhria Palma de Mallorcalla myös. Ja tässä saimme aikaan erinomaista ranskalais-espanjalaista yhteistyötä. Ja eh, tämän tyyppiset uhat, terrorismin eh, uhat, eh, niiden rinnalla tulee myös islamistiterrorismi. Ja nämä ovat uhkana Euroopan unionille ja Euroopan kansalaisille, kun he liikkuvat ulkomailla. Nyt ei ole ollut niin laajoja iskuja Lontoon iskujen jälkeen. Siihen täytyy olla tyytyväisiä ja tästä tiedustelupalveluille kiitos, koska useita yrityksiä on estetty mutta nyt olisi kuitenkin virhe päätellä, että uhan vakavuus olisi eh, lieventynyt merkittävästi. Eh, yhdistynyt kuningaskunta on eh, laskenut hälytystasoaan, mutta sitä on nostettu, mutta ei mitään lukuja. Eurooppa on tässä suhteessa nähnyt kolmen tyyppistä kehityskulkua. Ensinnäkin terrorismi on kehittynyt kehittynyt eh, liittyen eh, kansannousuihin liittyviin tapahtumiin ja eh, lisäksi niitä sitä tulee useammista lähteistä, esimerkiksi Pakistanista, Jemenistä. Ranskan presidentti otti tämän asian esille puheessaan diplomaateille. Ja tämä tietenkin mm, huipentuu, koska meillä on myös talouskriisi meneillään. Niinpä on sellaisia maita, joissa tapahtuu Al-Qaidan alueellistumista ja Arabian niemimaalla, Mesopotamiassa varsinkin. Ja kolmas ilmiö on se, että Pakistanissa, Afganistanissa on yhä enemmän harjoitus leirejä. Nämä, nämä määrät eivät ole mitenkään merkityksettömiä. Italian poliisi pidätti kaksi ranskalaista Pariisissa – koska tarkoituksena oli tuoda laittomia maahanmuuttajia. Nyt on liian aikaista määritellä vielä sitä, että kyse oli Al-Qaidan jäsenistä. He asuivat Belgiassa, jossa he hoitivat asioitansa internetin avulla Toinen oli e, syyrialaista alkuperää oleva imaami ja e, tällä tavoin kehitteli propagandatyötään ja toinen näistä henkilöistä oli IT-asiantuntija, joka e, kutsui ihmisiä jihadiin tarkoituksena oli saada väkeä Pakistaniin ja Afganistaniin. En käy läpi tätä yksityiskohtaisesti, mutta tämän tapaus pidätettiin Italiassa ranskalaisia, jotka asuvat Belgiassa ja käyttävät internettiä propagandaan ja he eh, haluavat eh, Pakistanin, Afganistanin rekrytoida eh, väkeä. Nämä ovat osoituksia siitä, että me tarvitsemme yhteisen terrorismin vastaisen strategian. Tässä pitää miettiä myös Tukholman ohjelmaa ja täytyy katsoa, millaisia ulottuvuuksia tässä on ennaltaehkäisy ja vastaukset. Ja näin yritänkin toimia jokapäiväisessä työssäni. Ja minun mielestäni niin tämä, nämä asiakirjat on teille jaettu, mutta haluan ottaa esiin tiettyjä asioita. E, ensimmäiseksi tulee esiin äh, tiedon äh, jako, jakaminen ja välittäminen. Jo kauan sitten äh, pyysin neuvostoa määrittelemään tiedon jakamisen strategian ja olen aivan samaa mieltä tämän valiokunnan kanssa tästä asiasta. Minulla on sellainen vaikutelma, että neuvostossa halutaan useita hankkeita, mutta sitten ei olekaan kokonaisnäkemystä strategiasta, mihin saakka halutaan mennä tiedon keräyksessä. Ja minun raportissani näette sen liitteenä. Siellä näkyy ehdotuksia, jotka voisivat liittyä Tukholman ohjelmaan ja saisimme tätä kautta aikaan määritelmän, josta voitaisiin keskustella myös parlamentin kanssa, jotta saataisiin yhden johdonmukaisuutta Eh, aikaiseksi. Europol ja Eurojust ovat loppujen lopuksi eh, syventäneet eh, yhteistyötään, mutta edelleen pitäisi tehdä paljon lisätyötä. Ja sitten internet-tarkistus mm, hankkeet menevät hyvin eteenpäin. Toinen ulottuvuus on sitten rekrytointi ja radikalisointi. Se on ehkä kaikista vaikein monestakin syystä. Olen nyt yrittänyt löytää menetelmän, jotta saataisiin aikaan dynamiikkaa, kun määritellään näitä kokeiluvaiheita. Tässä on tiettyä eri, erityisosaamista ja se liittyy meidän ennaltaehkäisystrategiaamme. Pitäisi kerätä parhaat käytänteet ja jakaa ne jäsenvaltioiden kesken. Ja tässä seitsemän jäsenvaltiota ovat mukana esimerkiksi Ruotsi ja Belgia. Eh, erittäin tärkeää poliisiyhteistyötä ja mielenkiintoista eh, Hollannissa. Eh, paikallisviranomaiset ovat olleet aktiivisia ja tässä mukaan tulee myös alueiden komitea mm, ja Tanskan kanssa myös nämä radikalisoinnin vastatoimet ovat tärkeitä, mutta Espanjassa tärkeä asia on imaamien koulutus ja yhdistyneessä kuningaskunnassa taas olennainen kysymys on viestintäpolitiikka suhteessa muslimimaailmaan. Kolmas näkökohta on ulkoinen näkökohta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että komissio on hyväksynyt vakausvälineen yhteydessä strategian, jossa halutaan korostaa tätä nimenomaan. Ja sitten toinen ulottuvuus on se, että meidän pitäisi miettiä miten saadaan aikaan lisävaroja yhteistyöhön, jotta voimme kehittää ennaltaehkäisyhankkeita niissä maissa, jotka ovat kaikista terrorismialttiimpia. Tässä kesän aikana olemme nähneet, että Mauritaniassa on ollut hyvin ikävää kehitystä ja haluaisimme välttää sen, että Länsi-Afrikan järjestäytynyt rikollisuus ja sitten huumekauppa, joka tulee latinalaisesta Amerikasta usein Guinea-Bissan kautta. Ja haluaisimme, että Äh, saamme tähän lisää resursseja. Myös Pakistanin kohdalla on tehty paljon työtä viime kuukausina ja yritetään auttaa Pakistania äh, menemään klassisiin toimiin äh, sotilastoimien sijasta. Ja me olemme käynnistäneet Jemenin suhteen samat menettelyt. Siellä raportista on näkökohtia, joita nyt ei ole aikaa käydä läpi, esimerkiksi tutkimus, turvallisuustutkimus, sitten mm, rikollisuuden rahoittaminen, terrorismin rahoittaminen ja virtuaalitila myös äh, bakteriologian tutkimus ja vastaavat. Ja sitten vielä viimeisenä kohtana äh, äh, asia, jossa olen ollut hyvin aktiivinen. Olen ottanut sen esiin myös neuvostossa. Kyse on eurooppalaisesta vastauksesta, joka meidän pitää tuoda terroristiryhmille, jotka ovat EUn terroristilistoilla, PKK, Sri Lankan, Sissit ja FARC tässä ei ole välttämättä kyse Euroopan alueella tehdyistä iskuista, mutta kerätään kuitenkin varoja näihin vallankumouksellisiin tarkoituksiin ja levitetään propagandaa. Tämä on näistä ensimmäinen aihe ja sitten toinen aihe on Guantanamo. Ehkä muistattekin, että tässä 2008 marraskuussa raportissa pyysin, että neuvosto mobilisoisi mahdollisimman nopeasti auttaisi presidenttiä jotta eh, Guantanamo suljettaisiin. Eh, me keskustelimme asiasta täällä ja neuvosto toimi hyvin nopeasti ja päättäväisesti ja antoi olennaista tukea uudelle Amerikan presidentille, ei ainoastaan Guantanamon osalta, vaan siinä, että eh, mentäisiin pois tästä eh, terrorin vastaisesta sodasta ja mentäisiin enemmän kohti eh, eurooppalaista lähestymistapaa, jossa eh, oikeusvaltio on tärkeä periaate. Eh, sisä- ja oikeusasian neuvosto käsitteli tätä ja eh, silloin otettiin käyttöön tiedotusmekanismi ja se toimii yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa ja yleisten asian neuvosto eh, hyväksyi asiassa asiakirjan, joka oli hyvin tärkeä. Ensinnäkin tunnustettiin, että jäsenvaltioiden vastuulla on turvallisuus, mutta yhä enemmän se on jaettua vastuuta. Täytyy ottaa huomioon seuraukset muissa jäsenvaltioissa, koska olemme Schengenin alueella. Tämä jos Euroopan unioni pyrkii auttamaan Yhdysvaltoja Guantanamon sulkemisessa, tämä ei koske pelkästään Guantanamoa, vaan sitä, että Yhdysvaltain hallitus muuttaa kantaansa suhteessa terrorin torjuntaan. Ja tässä perustettiin kaksi työryhmää Yhdysvalloissa. Toinen liittyi kuulusteluolosuhteisiin ja toinen pidätysolosuhteisiin. Ja me yritimme tuoda eurooppalaista näkemystä näihin suhteisiin, jotka liittyvät kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen ja mm, muuhun kansainväliseen oikeuteen. Itse olin Washingtonissa kutsuttuna selittämässä näitä periaatteita ja tapasin näitä kahta työryhmää. Ja viimeinen näkökohta on sitten asia, josta on puhuttu jo neuvoston tai Barroson sulla, on tärkeää syventää transatlanttista vuoropuhelua näissä kysymyksissä. Kävin siis Washingtonissa, ehkä tämä johdantona SWIFT-keskusteluun. Euroopan ja Yhdysvaltain väliset suhteet ovat merkittävästi muuttuneet. Meidän suhteemme ovat nyt paljon enemmän kumppanuushenkiset Eh, yhä enemmän kuunnellaan toisiamme ja meidän täytyy käyttää tilaisuutta hyväksemme, jotta voisimme kehittää myös tietosuojakysymyksiä. Aikaisemmin olemme keskustelleet korkean tason työryhmässä eh, tietosuojasta, mutta haluamme syventää myös eh, terrorismin ennaltaehkäisyä ja torjuntaa. Sitten SWIFT-asiasta en näe sen pidempään puhu, koska täällä on asiantuntijat sitä varten. Kiitoksia kovasti. Soy consciente niin me kaikki eh, tiedämme valiokunnassa, että eh, terrorin vastainen taistelu on hyvin eh, arkaluontoinen aihe ja meidän keskustelemme jäsenvaltioissa ja Euroopassa ovat olennaisia, mutta kuten äh, Gilles de Kerkhoff äh, muistutti, niin 10.30 ähm, meillä on alkamassa äh, talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja isäasioiden valiokunnan yhteinen valiokuntakokous. Ja meillä on paikalla mm, talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja Sharon Bowles. Niinpä pyydän ymmärtämystänne eh, siinä, että eh, siirretään näitä kysymyksiä, joita haluatte esittää terrorismin torjunnan koordinaattorille ja ehdotan, että toimimme seuraavalla tavalla. Nyt valiokunnassa kiertää tämä puhe kirjoitettuna, jotta voitte sitten esittää koordinaattorin toimistolle ne kysymykset kirjallisesti, joita teille heräsi tästä puheesta. Mutta sydämellisesti kutsumme myös tämän koordinaattorin jatkamaan keskustelua seuraavassa valiokuntakokouksessamme, ja se on tämän kuun lopulla 29.3. 30. Eh, syyskuuta ja koordinaattori on tervetullut silloin eh, jatkamaan keskustelua. Ja varmasti se on mielenkiintoinen kaikkia ajatellen, eh, koska jos me nyt aloittaisimme kyselykierroksen, niin me emme voisi aloittaa tätä tärkeää keskustelua, joka meidän pitää aloittaa nyt talous- ja raha-asioiden valiokunnan edustajien kanssa. Ja varsinkin kun meillä on tänne tulossa nyt asiantuntijoita, esimerkiksi Swiftin toimitusjohtaja, ja tehän tiedätte, että Swift-yrityksen eh, lisäksi meillä on täällä muita eh, edustajia Euroopan unionista, eh, ja niinpä ehdotan nyt, että me pidämme tässä viiden minuutin tauon, jotta voimme vastaanottaa myös talous- ja rahaosioiden valiokunnan jäsenet ja sen jälkeen jatkamme välittömästi kohdasta 15. Kiitoksia. Thank you so much, dear colleagues. Kiitoksia, hyvät kollegat. Kaikki me olemme tyytyväisiä siitä, että voimme pitää tämän yhteisen valiokuntakokouksen talous- ja raha valiokunnan jäsenten kanssa. Ja olen erittäin iloinen, että meillä on rinnallani täällä talous- ja raha valiokunnan puheenjohtaja Sharon Bowles. Meillä on edessämme hyvin tärkeä kokous. Ja tarkoituksena on keskustella EUn ja Yhdysvaltain väliaikaisesta sopimuksesta uuden SWIFT-järjestelmän tultua voimaan. Varmasti kaikki te muistatte, että heinäkuussa 22. päivä meillä oli tässä valiokunnassa eh, komission sen Baro esittelemässä eri eh, teknisiä näkökohtia tästä uudesta SWIFT-arkkitehtuurista. Eh, ja siinä mukana on Euroopan parlamentti myös, koska neuvotteluvaihe on eh, se, mikä on tällä hetkellä. Tarkoituksena on uudistaa sopimus Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kesken Meillä on tässä nyt kaksi vaihetta keskustelussa. Ensimmäinen keskusteluosio pidetään julkisesti, julkisena keskusteluna. Sitten tulee toinen keskusteluosio, joka pidetään suljetuin ovin. Se tarkoittaa sitä, että ainoastaan viralliset parlamentin jäsenet voivat osallistua tähän kokoukseen, tähän toiseen kokouksen osioon. Ja tätä tarkoitusta varten me olemme kutsuneet tähän kokoukseen useita edustajia, viranomaisia, jotka saavat puhua. Sen jälkeen keskustelu aivan ensimmäiseksi puhuu Swiftin edustaja hän kertoo meille näistä muutoksista, joita on tapahtunut eh, tietoarkkitehtuurissa. Ja sen jälkeen me vastaanotamme Belgian tietosuoja-asioista vastaavan toimikunnan puheenjohtajan. Ja eh, eh, tässä kyse on Yhdysvaltaihin annettavista tiedoista. Ja sitten terrorismin vastainen äh, koordinaattori äh, Kerkhoff. Ja sitten toisessa osiossa, joka pidetään suljetuin ovin, äh, me keskustelemme neuvoston ja komission neuvottelijoiden kanssa. Haluan muistuttaa teitä vielä siitä, että oikeusperusta tästä komission ehdotuksesta on kolmas pilari ja vaikka neuvosto kuulee parlamenttia, tämä ei ole mikään velvollisuus ja neuvostolla Neuvosto ei ole käyttänyt tähän mennessä tätä mahdollisuutta, mutta Euroopan parlamentista käsin me oman työjärjestyksemme mukaisesti voimme lähettää neuvottelijoille kommentteja ennen kuin sopimus lopulta tulee voimaan ja allekirjoitetaan. Ja me toivomme, että eh, meidän raporttimme pohjalta eh, asiakirjan puheenjohtajakokouksessa. Olemme eh, tyytyväisiä, kun voimme tervetulleeksi toivottaa Ekon valiokunnan edustajat ja puheenjohtaja Sharon Bowlesin. Annan puheenvuoron nyt hänelle ennen kuin avaamme tämän kokouksen. I, I don't really... Kiitos. Kiitoksia. Ei minun välttämättä tarvitse tässä muuta sanoa, kun tilanne, tilanne on päällä. Olen seurannut tätä asian kehittymistä äh, jo viime vaalikaudelta alkaen. Minun äh, toimenkuvaani on, on liittynyt äh, painottaa niitä seikkoja, jotka ovat talousvaliokunnan sydäntä lähellä olleet. Ja niitä, niihin on näköjään nyt sitten tässä uudessa järjestelyssä, uudessa sopimuksessa kiinnitetty tarpeellinen huomio ja otettu, otettu ne huomioon meidän pitää tässä vaiheessa nyt varmistaa, että meillä on tietty oikeusvarmuus kaikesta, kaikista mahdollisista, mahdollisen sopimuksen seurauksista. En tarkoita nyt näin toimielinten ja val, valtiovallan kannalta tätä oikeusvarmuutta peräänkuuluttaa, vaan lähinnä kysymyksessä olevien kaupallisten organisaatioiden kautta kannalta – Tämähän saattaa muodostua ennakkotapaukseksi kokonaisuudeta, kokonaisuutenakin rahoituslaitoksille, laitosten järjestelyä ajatellen myöskin tulevaisuudessa. Tämän vain halusin todeta puheenvuorolistalle, sitten voin tietysti ilmoittautua. Kiitoksia, edustaja Bowles. Nyt äh, luovutaan luovutan puheenvuoron Swiftin edustajalle, herra Lazaro Camposille. Tuolla hän istuu. Ol, olkaa hyvä, viisi minuuttia enintään. There's, <laughs> there's obviously a number of uh, members that have... Monet uh, jäsenet ovat jo ilmoittaneet puhehalu, puhehalukkuutensa, eli lähdetään reippaasti liikkeelle nyt. Hyvää huomenta, kuuletteko minua? Äh, haluaisin kiittää puheenjohtajia, herra Lopes Akilaria ja äh, äh, Rova Bowlesia kutsusta osallistua tämänpäiväiseen kokoukseen. Tiedän, että tämänpäiväisen keskustelun otsikko keskittyy EUn ja Yhdysvaltain sopimukseen johtuen uudesta SWIFT-arkkitehtuurista. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että tämänpäiväinen keskustelu ei ole SWIFTistä. Kyse on siitä, miten Euro- EU aikoo tehdä yhteistyötä eh, Yhdysvaltain kanssa terrorismin torjunnassa. SWIFT on vain yksi osapuoli, johon tämä eh, keskustelu vaikuttaa, mutta sitä ei pitäisi ottaa erityisesti esille tai sitä pitäisi kohdella eri tavalla kuin mitään muuta eurooppalaista yritystä. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Se vaikuttaa kaikkiin eurooppalaisiin kansalaisiin, yrityksiin ja eurooppalaiseen rahoitusjärjestelmään. Me ymmärrämme, että eurooppalaiset viranomaiset haluaisivat tehdä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa terrorismin torjunnassa ja vaihtaa tietoja, joita on kerätty Euroopan unionissa, muun muassa myös SWIFT-tietoja. Me tiedämme myös, että uusi SWIFT-rakenne saattaa olla syynä eh, EUn ja Yhdysvaltain eh, keskusteluille. Tämä uusi eh, rakenne, joka otetaan käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä, ilmoitettiin jo vuonna 2007. Tarkoitettana on parantaa järjestelmän kestävyyttä, vastata kuluttajien pyyntöihin ja samoin tietosuoja-asioihin. Tähän mennessä lisätoimet, joita on, on ryhdytty, ovat olleet sellaisia, että julkiset viranomaiset ovat ne hyväksyneet, samoin työryhmä 29, Belgian tietosuojakomissio ja myöskin komission vastuuhenkilö. SWIFT myös ymmärtää, että julkisen viranomaisten on löydettävä oikea tasapaino yksityisyyden suojan ja kansallisen turvallisuuden välillä. SWIFT yksityisen yrityksen muodostamien rajojen sisällä haluaa aina ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. SWIFT antaa tietoverkon, joka on maksujen ja ja selvitysjärjestelmän ytimessä. Tämä ei ole koskaan ollut tärkeämpää kuin nyt näillä erityisillä, näinä erityisinä vaikeuksien aikoina rahoitusmarkkinoilla. Mitä tulee näiden tietojen käyttöön terrorismin torjunnassa, pyyntömme olisi se, että ei pitäisi vaarantaa kansalaisten tietosuojaa ja tätä, näitä oikeudellisia puitteita, joissa yritykset toimivat, ja samoin tasa-arvoista pelikenttää kaupallisesti eurooppalaisten yritysten välillä. SWIFT on yksityinen osuuskunta, johon omistavat yli 9000 pankkia, keskuspankkia, selvityslaitosta ja erilaista yhtiötä yli 200 maassa maailmanlaajuisesti. SWIFT tukevat myös G10-valtioiden keskuspankit. Tämä on mm, me investoimme huomattavasti järjestelmän kestävyyteen ja turvallisuuteen. Tämä päivänä kaikki tapahtumat eh, lähetetään verkkomme kautta kahteen eri operationaaliseen keskukseen kahdelle mantereelle. Yhdeksi Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. Me teemme tämän, jotta ei syntyisi systeemisiä riskejä ja jotta järjestelmämme eh, olisi toimiva myös pahimmissa olosuhteissa. Me aiomme parantaa tätä kolmannella operationaalisella keskuksella Sveitsissä ja juoda kaksi prosessointikeskusta prosessointialuetta Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämä mahdollistaa sen, että me voimme pitää eurooppalaiset tiedot Euroopassa. Tämä on täysin linjassa eurooppalaisten tietosuojahuolien kanssa. Tämä vaihtoehto on annettu myös muille EUn ulkopuolisille valtioille, ja he voivat, ne voivat päättää, mihin alueeseen he liittyvät. Muistan, että, että viime kerta, kun SWIFT osallistui yhteiseen kuulumiseen, oli lokakuussa 2006. Silloin oli kyse äh, Yhdysvaltain haasteesta saada tietoa äh, SWIFT-transaktioista äh, Euroopassa. Nyt me olemme luomassa ähm, järjestelmää tätä varten. oletamme että samanlaiset periaatteet, joissa kuluttajien tietoja suojellaan hyvin ja että varmistetaan oikeusvarmuus yksityisille yrityksille, kuten Swiftillä jatkuu. Turva joita olemme ottaneet järjestelmään, ovat seuraavia ja ne ovat nyt parhaita käytänteitä näissä puitteissa. Meillä haasteet ovat rajoitettuja, mm, ohjelma on suojattu pyynnöt ovat keskitettyjä ja kokonaista järjestelmää valvotaan. Eivät kaikki swift viesti kaikkia Swift-viestejä ei voida haastaa esimerkiksi erilliset transaktiot jäävät tässä ulkopuolella. Tieto pidetään erillisessä, erittäin turvallisessa ympäristössä, jota SWIFT hallinnoi. Yhdysvalloilla ei ole mahdollisuutta päästä kaikkiin mm, SWIFT-tietoihin. He voivat saada tietoa ainoastaan yksityiskohtaisten tutkimusten pohjalta, joka liittyy käynnissä oleviin terrorismitutkintoihin. Ja tätä valvontaa harjoittaa riippumaton valvontayritys näitä turvatakeita ei saada vaarantaa. Lisäkehitystä on tapahtunut ja sen on varmistanut Belgian tietosuojakomissio. Se on todennut, että Swiftin tietojen käsittely on laillista, mitä tulee Yhdysvaltoihin haasteisiin. Olemme kiittäneet kiitollisia tästä vahvistuksesta ja samoin siitä, että on vahvistettu se oikeusperuste, jonka pohjalta olemme toimineet. Haluamme selvittää vielä eri toimijoiden vastuualueet henkilötietojen käsittelyssä ja haluamme luoda, tai olemme kiinnostuneita eurooppalaisista mekanismeista, jotka koskettavat äh, samantyyppisiä yrityksiä kuin SWIFT. Tämä on juuri meidän pyyntömme. Ja lopuksi olen pahoillani, kun olen puhunut nyt vähän yli viisi minuuttia. Kuten sanoin puheenvuoroni aluksi, me ymmärrämme sen, että julkisten viranomaisten on löydettävä oikea tasapaino terrorismin vastaisen politiikan ja eh, tietosuojan välillä. Me ymmärrämme myös, että yksityinen sektori, ja SWIFT ei ole mikään poikkeus, että sen on tehtävä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa tässä asiassa. Eh, siksipä odotamme, että julkinen sektori tukee yksityistä sektoria eh, luomalla oikeusvarmuutta tämän päiväisessä kilpailuympäristössä on erittäin tärkeää, että meillä on tasa-arvoinen pelikenttä kaikille toimijoille. Kaikki yritykset, jotka kilpailevat tällä alalla, niitä pitäisi kohdella samanarvoisesti. Erilaiset rahoituslaitokset ympäri maailmaa, niiden on oltava pystyttävä luottamaan meihin, että olemme turvallisia ja ne ovat luottaneet meidän kriittisen infrastruktuurimme vuodesta 1997. Tämän päätöksen ei pitäisi vaikuttaa Swiftin kilpailuasemaan. Tänä päivänä Yhdysvaltain haasteet, pyynnöt SWIFT-tiedoista ovat rajallisia ja niitä riippumattomasti valvotaan. Viime vuosien toimien avulla olemme parantaneet tietosuojaa ja uusi järjestelmämme on tärkeä osa tätä. Se varmistaa sen, että suoja pysyy eheänä myöskin tämän keskustelun loppuun mennessä. Ja mitä tulee ja on tärkeää, että kun tehdään kahdenvälisiä sopimuksia, yksityiset yritykset, kuten Swift, eivät joudu siihen väliin. Me tarvitsemme uusia järjestelyjä, mutta tietosuojan eh, ja oikeusvarmuuden korkea taso on säilytettävä. Kiitoksia. Me voimme olla tässä eh, aika taulussa eh, joustavia, mutta pyytäisimme, että pitäydytte näissä aikarajoissanne, koska muutoin emme pysy aikataulussa meidän pitäisi päättää tämä kokous 12.30. Ja nyt pyytäisimme mm, herra Villen de Bokelerin. Hän on Belgian tietosuojaviranomaisesta. Kiitos herra puheenjohtaja. Swift juttu putkahti kesäkuussa 2006 pöydällemme, kun New York Times – ilmoitti, että äh, henkilötietoja äh, käsiteltiin laajamittaisesti, koska, äh, mitä tulee heidän, heidän rahaliikenteeseensä. Ja siinä oli, olivat sitten mukana myöskin eurooppalaiset yksityishenkilöt ilman, että eurooppalaiset tai muut viranomaiset sitä valvoivat vallankaan. Syyskuussa 2006 Belgian tietosuojavaltuutetun virasto tai tietosuojan elin äh, lausui asiasta ensimmäisen kerran ja totesi, että, että ongelma oli yhtäältä Yhdysvaltain ja toisaalta Euroopan äh, puutteellisen lainsäädännön välillä, tai niiden lainsäädäntöjen epäsopivuuden välillä. Ja tämä, tämä yritys, tämä SWIFT, Eh, joutui eh, kohtaamaan kahden erilaisen eh, lainsäädäntömaailmaan, jotka eivät olleet yhteen sopivia. Epäilystäkään ei jäänyt siitä, että, että eurooppalainen ja belgialainen tieto, tietoturva, tietosuojalainsäädäntö oli sovellettavissa tässä. Sitä Swiftkään ei ole asettanut kyseenalaiseksi, mutta juridinen ongelma noin ensinäkemältä, mutta myöskin noin vastuun ja no, kan, jaon kannalta oli se, että kuka on sitten viime kädessä vastuussa näistä toimista ja kuka vastaa siitä, että, että eurooppalaisista varainsiirroista e, vuloutetaan tietoja yhdysvaltalaisille viranomaisille. Toisessa e, lausunnossa e, viittaa näihin asiakirjoihin, jotka ovat tuolla eteisessä saatavina. 2006 äh, syyskuussa piti vastata Belgian hallituksen kysymykseen, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta belgialaiset ja eurooppalaiset ja kaikki, kaikki eurooppalaisia ja belgialaisia voitaisiin suojata sitten Euroopan lainsäädännön piiriin kuuluvina kansalaisina rehellisesti sanotaan, tässä oli vain yksi ratkaisu. Ei se ole belgialainen ratkaisu, vaan Euroopan laajuinen ratkaisu. Ja siitä, niistä päivistä me olemme pyrkineet yhteistyön perusteella etsimään ratkaisuja. Onko se sitten sopimuspohjainen tai joku muu ratkaisu yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten viranomaisten välillä. Ja me olemme olleet iloisia saavutetusta edistyksestä. On käyty kirjeenvaihtoa, vilkasta sellaista. Ovat asian, asianomaiset merkittävät päättäjät ovat kohdanneet ja nämä nyt otetut ensimmäiset askeleet ovat hyvin tärkeitä, mutta tämä on vasta alkua. Kolmas lausunto Äh, tuli äh, viime vuoden joulukuussa, meiltä 9. Äh, joulukuuta. Tote, saavutimme, saatoimme päätökseen menettelyn Swiftin kanssa yhteistyössä, jossa, jossa korostimme ja voin, voin vahvistaa Swift-yrityksen tohteja kanssa olla yhtä mieltä siitä, että firma on pyrkinyt kaikin mahdollisin tavoin parantamaan tietoturvaa jokaisen yksilön omaksi hyväksi. Ja äh, voimme, olemme voineet todeta, että, jokainen, äh, että jokaisella on oikeus äh, saa turvata, luottaa tietönsä turvaan. Belgian tietosuoja asioista vastaavan toimikunnan päätös nimenomaan painottaa näitä julkisia rekistereitä siinä kuin yksityisiäkin varainsiirtoja. Tästä voidaan ensinnäkin oppia se, että yksityiset yritykset eivät kykene tähän risk, tätä riskiä hallitsemaan yksinään. Ne, ne tarvitsevat kansainvälisen säädös- ja valvontamekanismin, ja on olennaista, että että me eurooppalaisena lainsäädäntöelimenä voimme todellakin turvata yksilön tietoturvan tässä vapaan tiedonkulun hallitsemassa ympäristössä, ympäristössä. Ja yksi olennaisimmista johtopäätöksistä mielestäni on se, että ensin, e, en, en, ensin meidän ensisijainen tehtävämme tietosuoja valtuutettuina tai tietosuojaelimenä on turvata kansalaisten tieto, suojata kansalaisten tieto ah, ja tiet, tarjota kansalaisille tietoturvaa. Tämä äh, olkoon pohjana sitten myöskin uuden äh, lainsäännöstön pohjana äh, Yhdysvaltain ja Euroopan välisessä yhteistyössä. Muistakaa tässä aina kansalaisten oikeudet. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia, että noudatitte aikarajoja. Ja seuraavaksi Peter Hastings, hän on Euroopan tietosuojavaltuutettu. Olkaapa hyvä. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos aivan ensiksi. Haluaisin sanoa, että Euroopan komissio kuuli minua tästä aiotusta kansainvälisestä sopimuksesta EUn Yhdysvaltain Swiftin äh, välillä. Ja annoin kommenttini äh, heinäkuussa äh, komissiolle, neuvostolle ja parlamentille. Nämä kommentit olivat EU-rajoittuneita, koska ne liittyvät neuvottelumandaattiin, joka on sinänsä EU-hun rajoittunut. Ne on lähetetty ainoastaan kyseisille toimielimille niitä ei ole julkaistu, mutta olen iloinen, kun voin nyt antaa teille lyhyen yhteenvedon pääkohdista, jotka liittyvät tähän asiaan. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että muutokset SWIFT-arkkitehtuurissa – jotka saivat alkuunsa nykyiset neuvottelut. Niihin oltiin tyytyväisiä Euroopan tietosuojavaltuutetun virastossa koska tarkoituksena on ottaa mukaan Euroopasta lähtöisin olevan, oleva tieto eurooppalaisten viranomaisten tuomiovallan alaiseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että mm, henkilösuoja, tietosuoja, säännökset pätevät näihin. Tämä asia on hyvin erilainen kuin PNR-kysymys, joka liittyy matkustajatietojen välittämiseen. Tämä ehdotettu sopimus tässä tapauksessa eh, koskee tietoa, jolla ei ole mitään alueellista yhteyttä Yhdysvaltain kanssa, koska ne liittyvät EUn sisäisiin rahasiirtoihin, eivätkä rahasiirtoihin EUn ja Yhdysvaltain välillä. Eli kommenteissani eh, heinäkuussa minä esitin huolestuneisuuteni, joka liittyy eh, tarpeeseen ja suhteellisuuteen, joka tässä on tässä sopimuksessa, varsinkin ajatellen eh, sitä, että tunkeudutaan yksityisyyden suojaan ja myös siihen, että meillä olisi EUn ja kansainvälinen oikeudellinen, oikeudelliset puitteet tässä ja tarkoituksena on siis puuttua terrorismin rahoitukseen. Epäilin myös oikeusperustaa, koska samanlaiset EUn toimenpiteet, jotka ovat olemassa, ne perustuvat, ovat perustuneet tähän mennessä ensimmäiseen pilariin. Kuitenkin tässä vaiheessa minun mielestäni on olennaista varmistua siitä, että neuvotteluissa otetaan huomioon tietosuojelukysymykset ja takeet. Ne pitää asettaa olennaiseksi ehdoksi perusoikeuksien myöten tässä sopimuksessa henkilötiedot, jotka liittyvät EU-rahasiirtoihin, eh, eh, ne säilytetään Euroopan toimivallan alaisena ja Euroopan alueella, eikä, ne, eikä niitä rajoiteta pelkästään, pelkästään painotan tätä siihen, mitä pidetään hyväksy, pidettiin hyväksyttävinä silloin, kun kyseessä oli Yhdysvaltain toimivallan alainen tiedonhallinta. Nyt Yhdysvallat selventää myös ei ainoastaan vaihtomekanismeja, vaan sitä, että miten noudatetaan henkilötietosuojaa myös Euroopan, eurooppalaisten standardien mukaisesti. Haluan äh, painottaa sitä, että perusoikeuksiin liittyy muukin kuin tietosuoja ja henkilötietosuoja, äh, ja tällä tietojen vaihdolla on merkittävä vaikutus äh, myös muihin näkökohtiin. Joten tätä taustaa vasten haluaisin painottaa aivan erityisesti seuraavaa neljää näkökohtaa. Aivan ensiksi nyt on tarpeen varmistua siitä, että laillisuus ja suhteellisuus Yhdysvaltain äh, tietopyynnöissä äh, varmistetaan ja pitäisi keskittyä siihen, onko äh, tässä tarpeeksi kohdennettu pyyntö. Se pitää tarkistaa EUn tasolla jotta samoja ehtoja ja takeita sovelletaan myös mahdollisia eh, oikeuden tarkastuksia eh, aivan samalla tavoin kuin Euroopan unionin sisällä vastaavissa tapauksissa. Ja eh, käsittääkseni tämä näkökohta ei ole vielä tullut täysin selväksi, varsinkin kun katsoo EUn ja Yhdysvaltain oikeusapusopimusta. Toinen asia on sitten se mm, valitusvetoomus, korvaus, mm, vahingonkorvausmenettelyt ja siinä pitäisi olla mahdollisuus todellakin korvauksiin ja kyseessä ei ole ainoastaan tietosuojavaatimus, joka asettavat direktiiviä puitepäätös, vaan myös aivan yleinen vaatimus, joka perustuu perusoikeuksiin, ja sen on vahvistanut myös EUn tapausoikeuskäytäntö. Kaaditapaus tässä vie tätä viestiä eteenpäin. Joten vahingonkorvausmekanismi pitäisi olla mukana sopimuksessa, ei ainoastaan kyseisille henkilöille, vaan myös Swiftille, jonka pitäisi pystyä haastamaan eurooppalaisen oikeuteen mahdolliset liialliset vaatimukset. Mitä tulee sitten äh, kansallisiin viranomaisiin, äh, tämä äh, alistaa samoihin ehtoihin kuin mitä EU, EU määrää puitepäätöksessään, joka hyväksyttiin viime, viime vuonna. Nyt olisi täysi paradoksi, että EU hyväksyy pehmeämmän käytännön suhteessa kolmansien maiden, maiden viranomaisiin kuin omiin viranomaisiinsa. Ja sitten EUn tietosuojavaltuutetun val- valvonta, kun puhutaan EUn lainvalvonta Tätä ei pidä rajoittaa pelkästään kansallisiin sopimuksiin. Tarvitaan riippumaton valvonta elin ja tähän tulee mukaan se, että mm, pitää kuulla valituksia ja mm, siirretään myös tätä rahoituksen rahasiirtoihin liittyvää tietoa. Ja tässä haluan painottaa sitä, että meidän täytyy muistaa se, mitä on tapahtunut osittain nykyiset järjestelyt ja neuvottelut näiden asioiden pitäisi olla osa eh, nykyistä sopimusta myös, ja voin antaa mielelläni lisätietoja. Kiitos. Hastings. Kiitoksia herra Hastingsille. Ja nyt voimme siirtyä eh, Euroopan mm, toimielinten edustajiin. Eh, ensimmäiseksi Jonathan Fall, oikeuden, vapauteen, turvallisuuteen liittyvät asiat. Kiitoksia puheenjohtajista. Yritän lyhyesti selostaa, mitä on tapahtunut tähän mennessä ja mitä on tapahtumassa jatkossa tänään, huomenna, yli huomenna. Tänä päivänä tilanne on semmoinen, että, että että se Yhdysvaltain valtioministeriön toimien paljastumisen jälkeen, niin äsken kuulimme belgialainen viranomaisen selostuksen siitä, sylimme tupsahti iso merkittävä ongelma. Eurooppalaisista kansalaisista välitettiin tietoa Yhdysvaltain viranomaisille ilman, että kukaan siitä tiesi mitään kyseen sen tulevia toimijoita lukuun ottamatta ja eurooppalainen yleinen mielipide oli tietysti oikeutetusti hyvin huolestunut. Komissiota pyydettiin korkeammalta tasolta taholta valtion pääministerit, erityisesti tässä salissa, täällä tässä parlamentissa nykyään istuva entinen pääministeri oli siinä motorina yrittää käynnistää toimet, jotta voitaisiin kahden maan tietosuojalainsäädäntöä lähentää niin toisiin, että etteivät sitten nämä yksityiset yritykset jäisi puu- ja kuor väliin tässä juridisessa kädenväännössä. Ja näin on tehty. Me ne, ne, neuvot, neuvottelimme eh, tiedottaen täysin kaikista käänteistä tälle parlamentille Yhdysvaltain hallituksen kanssa tietyistä järjestelyistä, jotka nyt meistä ovat eh, tyydyttävät. Ne on eh, analysoinut, ne on analysoinut tuomarin Frosier, joka tuonnepana kertoo löydöksistään tarkemmin. Ja tähän päivään asti olemme edenneet tältä pohjalta, mutta että ei se ole riittävä siltä osin, että se ei ole sitova kansainvälinen sopimus. Ja sehän luotiin hyvin erilaisissa olosuhteissa, äh, olosuhteissa jotka ovat nyt täysin äh, toiset äh, kuin nyt nykytilanteessa, kun Swift on päättänyt, osa, Swift on päättänyt siirtää osan tiedonkäsittelystään Yhdysvaltain maanperälle. maaperälle. Olemme tietenkin äh, tietoisia siitä, että tällä hetkellä äh, olemme, äh, joudumme toimimaan aika tulenarassa juridisessa ympäristössä tuoreimpien oikeudellisten analyysien perusteella tämä nimenomaan kuuluu kolmannen pilarin alaisiin kysymyksiin ja toivomme komissiossa kädet ristissä, että kun Äh, Lissabonin sopimus astuu voimaan, nämä pilarirakenne puretaan ja koko tämä järjestelmä uudistuu, minkä ansiosta äh, tämäkin parlamentti voi olla entistä tiiviimmin äh, kaikessa tämän tapaisessa keskustelussa mukana. Eli nyt on ongelmana sitten se, että mitä me selviämme huomiseen tästä päivästä luomalla sellaisen kansainvälisen sopimuksen, joka mahdollistaa äh, Swiftia jatkamaan sinänsä laillista toimintaansa mahdollisimman hyvin, ja että ja, ja pankeilla, kuten tiedetään, on muutakin päävaivaa tällä hetkellä, jotta pystyisivät palvelemaan asiakkaitaan hyvin ja tehokkaasti. Äh, tätä, tästä täytyy kiirehtiä, koska SWIFT päätti äh, siirtää tiedon Äh, äh, varakeruu ja äh, varastointi alueensa, johon meillä tietysti ei ole nokan koputtamista. Näin nyt sitten on, on lanseerattu koko joukko neuvottelukriteerejä hyvin lyhyen ajan aikavälin tilapäisen sopimuksen aikaansaamiseksi minkä ansiosta voitaisiin sitten taata perustietoturva kaikille. Siitä joudutaan varmaan, siihen joudutaan varmaan jonkun verran aikaa käyttämään. Ja toisaalta sitten myöskin taataan riittävät valvontamekanismit. Ja tämä, äh, nämä äh, äh, sopi, sopi, sopimuksen äh, äh voimaantulon ja laatimisen välinen aika on sitten se, jonka, joka tässä sitten tulisi tällä kattaa tällä tilapäisellä sopimuksella Lissabonin sopimuksen voimaantuloa odottaessa. Ja kuten komission puheenjohtaja Barroso on todennut, luvannut komissio aikoo silloin antaa sitten komissiolle uuden, uuden to, toimiksi, toimeksiannon alkaa käydä näitä neuvotteluja parlamentin täysimittaista mukaan mukana oloa unohtamatta. Sitten sananen äh, terrorismin vastaisesta taistelusta. Tässä ei ole nyt pelkästään kysymys pelkästään Yhdysvaltain turvallisuudesta. Kyllä siitä on meidänkin maidemme turvallisuudesta, meidänkin alueemme ja meidänkin kansalaistemme turvallisuudesta kyse se äh, äh, tieto näillä tiukka, tiukoissa rajoissa, kuten herra Kampos äsken selosti, toimitetaan Yhdysvaltain viranomaisille analysoitavaksi on sitten meidän jäsenmaittemme tarkastettavissa. He, pitivät tätä järjestelyä tervetulleena tehokkeinona terrorismin vastaisessa taistelussa. Eli tässä ei nyt pelkästään Yhdysvaltain etuja ole ajettu, vaan kyllä nämä ovat ihan omien, etuja, omien intressimme mukaisia nämä toimet niin ikään. Tällä tavalla saataisiin tietty oikeusvarmuus. Ei, ei ole mahdollista sallia yksityisten toimijoiden, yksityisten yritysten jäävän sitten sekä niin kuin tyhjän päälle kahden lainsäädäntöjärjestelmän väliin. Kansainvälisten neuvottelujen kauttahan on nyt sitten pyritty löytämään näitä ratkaisuja, jossa mahdollisuudet mahdollistaa siis kaupankäynnin ja varainrahat liikenteen jatkuvan esteettä samalla kun terrorismin vastainen työ niin ikään jatkuu tehokkaana. Kiitos. Finally. Kiitoksia herra Foll ja ensimmäinen keskustelukierros päätetään ennen suljettujen ovien osiota. Ja tässä viimeisenä puhujana herra Henigen, oikeudellinen neuvonantaja. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia arvoisat valiokunnan jäsenet. Komissio mm, pääjohtaja sanoi paljon siitä, mitä minä olisin sanonut, joten aion puhua lyhyemmän kuin viisi minuuttia ja silloin sitten säästämme hiukan aikaa. Se, mitä haluaisin lisätä, on, että se, mitä me olemme tehneet puheenjohtajavaltiona, no tietenkään me emme ole tehneet tätä työtä niin pitkään kuin komissio, mutta saimme mandaatimme kesäkuussa tänä vuonna. Olemme neuvotelleet mandaattiluonnoksesta neuvoston jäsenvaltioiden kanssa heinäkuun ajan ja Kuten varmasti tiedätte, Ruotsia puheenjohtajavaltiona huolettaa suuresti tietosuoja, tietosuojakysymykset. Niillä on pitkät perinteet Ruotsissa. Ja siksi me päätimme hyväksyä suurimman osan niistä asioista, jotka löytyivät Euroopan tietosuojavaltuutetun raportista, joten heinäkuun mandaatti sisältää suuren osan näistä herra Hastingsin raportin eh, esille ottamista kysymyksistä. Ja voin sanoa teille, että tämän, vaikka olemmekin vielä käymässä näitä neuvotteluja. Haluaisin myös eh, kertoa tälle valiokunnalle, että sen jälkeen, kun tämä mandaatti hyväksyttiin neuvostossa heinäkuun lopussa. Me olemme käyneet kaksi kertaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa ja neuvottelut jatkuvat syyskuun ajan ja tarkoituksena on saada sopimus päätökseen mahdollisimman pian ja varmastikin vielä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Ruotsi puheenjohtajakaudellaan ja komissio toivovat, että sopimuspohja muuttuu niin, että meillä voi olla mahdollisimman pian Lissabonin sopimus voimassa ja päätavoite Ruotsin puheenjohtajavaltiolle on käydä neuvotteluja uudesta pysyvästä sopimuksesta, johon, ja tähän, näihin neuvotteluihin otettaisiin parlamentti täysin mukaan. Se, mitä tässä juuri olemme tekemässä, on tällainen siirtymäajan sopimus. Tarkoitus oli rajoittaa tämä maksimissaan 12 kuukauteen. Tämä on vielä lyhyempi aika siis ja toivottavasti se voidaan korvata ennen tämän 12 kuukauden aikarajan päättymistä. Tämä on ainakin meidän toiveemme. Ja tätä varten Ruotsin puheenjohtajavaltio tulee ryhtymään myös keskusteluun komission kanssa siitä, ähm, millaisena komissio näkee tulevaisuuden, kun toivottavasti Lissabonin sopimus on voimassa, milloin mandaatti voidaan äh, hyväksyä. Varapuheenjohtaja Barroso sanoi aikanaan, että tämä voitaisiin tehdä sitten, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, mutta Ruotsi haluaisi tietää tarkemmin, milloin tämä voidaan tehdä, kuka neuvottelee ja niin poispäin. Ja näistä keskusteluista, näitä keskusteluja käymme lähemmin komission kanssa Ruotsin puheenjohtajuuskauden aikana. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Henningen. Nyt yhdeksän valiokunnan jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa ja e, Euroopan e, terrorismin vastainen koordinaattori pyysi myös puheenvuoroa nyt, joten pyytäisimme häntä osallistumaan e, viiden minuutin ajan ja sen jälkeen voimme avata taas keskustelun. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua hyvin lyhyesti. Haluan puhua koordinaattorina, terrorismin vastaisena koordinaattorina ja se on tietenkin keskeinen asia tässä Eh, otan huomioon se, mitä Jonathan Full sanoi. Eh, tämä TFTP on väline, joka on hyvin arvokas silloin, kun halutaan torjua terrorismia, ei ainoastaan Yhdysvalloissa, vaan myöskin Euroopassa ja sen jäsenvaltioissa. Meidän jäsenvaltiomme hyötyvät ehdottomasti tästä järjestelmästä, joten äh, hyvin äh, nopeasti pitäisi tämä järjestelmä ottaa käyttöön. Ja sitten äh, Brierin raportti osoitti, että edustajistot ovat hyötyneet tästä ja olosuhteet eivät kuitenkaan olleet mitenkään helpot. Ja sitten kolmas tekijä, tämä arkkitehtuurin muutos johtaa siihen, että suhteet joudutaan tasapainottamaan uudestaan, niin kuin Jonathan Full sanoi, nämä tiedot olivat aikaisemmin Yhdysvalloissa, nyt Euroopassa. Ja nyt neuvotellaan kumppanuudesta ja sen avulla Euroopan unioni voi saada itselleen vielä tehokkaamman pääsyn itse järjestelmään. Ja sitten neljäs tekijä, juridinen sopimus, joka perustuu tiettyihin artikloihin. Se on sitova ajatellen tietosuojaa. Aika, tähän mennessä se oli yksipuolisesti sitova. Tämä mandaatti, joka on annettu, on mielestäni tasapainoinen ja vaativa – Ensinnäkin täytyy olla hyvin tarkat tietosuojaehdot eh, ja eh, asiasta on keskusteltu muuallakin ajatellen eh, tietosuojaa EUn ja Yhdysvaltain välillä. Olin, olen aina ollut sitä mieltä, että tässä pitää mennä sopimukseen jossain vaiheessa ja nyt siinä ollaan. Ja sitten sen jälkeen kun kuulin, mitä Neera hosting sanoi, tässä pitää miettiä, missä puitteissa tämä sopimus toimii, ja tässä voitaisiin ajatella myös oikeuspuitteita. Ja sitten, kun meillä on hyvin vähän aikaa, niin minä haluaisin todellakin kannustaa Lissabonin sopimuksen voimaantuloa ja tulevaisuudessa saattaa olla, että me käytetään nykyistä järjestelmää tai sitten eurooppalaista TFTP-järjestelmää. Kiitos. Haluaisin muistuttaa jäseniä vielä siitä, että meillä on tässä edessämme suljetuin ovin kokousjakso ja meillä täytyy olla siihenkin vielä aikaa. Mutta nyt ainakin 12 jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa tähän mennessä ja nyt varmasti voimme pian päättää tämän puhujalistan ja sitten e, meidän täytyy pitää kiinni aikatauluista. Ehdotan, että jäsenet rajoittavat puheensa kahteen minuuttiin. E, tai puolitoista minuuttia, puolitoista minuuttia nyt äh, ehdotetaan, että ollaan vielä rajallisempia. Äh, edustaja Lambrindis, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Thank you to all. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille. Puolestatoista minuutissa neljä asiaa. Jonathan Fall äh, äh teki suuren myönnytyksen tämän, täällä. Hän sanoi, että EU... Ähm, ulkoistaa turvallisuutensa Yhdysvalloille. Sitten kun Yhdysvallat ovat analysoineet tiedot, he kertovat meille yksittäisille jäsenmaille löytävätkö ongelman, miltä oikeusperustalta EU ulkoistaa turvallisuutensa mihinkään muuhun maahan, muun muassa Yhdysvaltoihin. Toinen kysymys. Swiftin edustaja sanoi aivan selvästi, että heillä on erittäin tarkkoja rajoituksia syihin ja pääsyyn perustuen ainoastaan terrorismiepäilyiden äh, suhteen ja ainoin tietyissä olosuhteissa. Kaikki tällä ovat sanoneet, että eikö ole hienoa, että meillä on parempi tasapaino EU eikä yksityinen yritys neuvottelu. Me saamme parempia turvatakeita. Minun kysymykseni komissiolle on, pidetäänkö yllä näitä turvatakeita, joita on olemassa jo näissä neuvotteluissa, tai muutenhan Yhdysvallat saa vielä helpommin tietoja ja miksi me sitten eh, iloitsemme niistä valtuuksista, joita tämä sopimus antaa meille, jos yksityinen yritys voi neuvotella paremmin Yhdysvaltain hallituksen kanssa kuin koko EU. Ja kolmas kysymys Ruotsin puheenjohtajavaltiolle. Minä kovasti arvostan sitä, mutta olen huolissani perusoikeuksista. Te Mainitsitte, että kunnioitatte suuresti eh, yksityisyyden suojaa ja perusoikeuksia, ja silti minun on sanottava, että paljon keskustelua internetin valvonnasta ja monet eh, lait, jotka eh, ovat erittäin kyseenalaisia Euroopassa, ovat ruotsalaisia lakeja. Joten kysymykseni teille kuuluu, aiotteko olla yhtä valvoa yhtä tarkkaan SWIFT-neuvotteluja kuin muu Eurooppa odottaa, eikä mitä teidän internet-lakinne antaisivat olettaa. think, uh, it is... 12 minuuttia yritän tehdä uh, parhaani. paremmin kuitenkin kysyä, kun vaan istua ja kuunnella toisten puhuvan. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, miksi terrorismin vastaisessa politiikassaan valtiovallat ensin määrittelevät, eh, mitä he tarvitsevat, ja sitten kysyvät ihmisiltä, saadaanko, saako, saan, saammeko tämän tiedon. Tässä täyttää tilanne olevan toisinpäin, että se on nimenomaan kysymys tiedon saatavuudesta. Eh, eh, Stavrosin kanssa olla yhtä mieltä tästä politiikan pesusta. Toinen kysymys liittyy oikeusperusta lainsäädäntöön. Tässä näyttää vallitsevan eroa, ero Eh, eh, eh, parlamentin ja parlamentin ja, ja neuvoston oikeuksien yksikön välillä erimielisyyttä. Tämä Jonathan ei ole tässä yhtä mieltä, se onkin demokratian kukkasi ja tämä asia. Ja neuvosto on äh, äh, kysynyt äh, perusoikeusviraston mielipidettä, onko näin. Kolmannekseen minun kaikki asiakirjoja, kaikkien neuvottelujen tulisi olla julkisia. Miksi ihmeessä meillä on istunto suljetuin oviin? Ja minun mielestäni asiakirjat pitäisi olla me, me, meppien luettavissa turvahuoneessa, mutta myöskin kaikkien kansalaisten luettavissa, koska tässä on kysymys kaikkien kansalaisten yksityisyydestä ja käytän sitä iskusanaa, jota kaikki sellaiset, jotka näitä näitä yksityisyyden tietoja puolustavat. Miksi ihmeessä ei ole mitään viilotetta, salattavaa, miksei sitä voisi sitten julkistaa. Ja sitten kauniksi lopuksi haluaisin ymmärtää, Muutama kuukausi sitten äh, kaikki, äh, muutama kuukautta ennen kuin, ennen kuin kaikki me toivomme Lissabonin sopimuksen voimaantuloa ja saamme lisää silloin äh, demokraattista valvontavaltaa. Ovatko komissio ja neuvosto sitten sitoutuneita demokratiaa, Miksei se niitä sitten ole julkistettu ja miksei niitä edes altistettu, alistettu kansallisten parlamenttien hyväksyttäväksi? Kiitoksia edustaja Michel. Äh, puhun lyhyesti, koska kollega tässä jo esitti ne tietyt kysymykset, äh, joita itse ajattelin äh, kysyä. Ensinnäkin tässä keskustelun aikana huononnetaan tällaisen yrityksen kuva, joka tuntuu toimivan tiettyjen standardien